ryhmä vastusta sitä ennen seuraavan täysistunnon avaamista. Sitten rouva Kristiana Muscardini on ilmoittanut liittyvänsä ECR-ryhmään 15.10.2012 alkaen. Ja sitten pääsemme esityslistaan.